2015 eteenpäin. Pöytäkirjat on julkaistu ja ne ovat saatavilla nettisivustolla. Kiitoksia kaikille puhujille, kiitos myös hallinnon työntekijöille ja tulkeille. Toivotan äh, hyvää äh, illanjatkoa ja mahdollisesti illallista. Palvelu on päättynyt.